Se koskee syanidin käyttöä kaivosteknologiassa ja sen kieltoa. Edustaja Messaros ensimmäisenä. Olkaa hyvä. Köszönöm, elnök úr. Szeretném, ha az Európai Unió teljes területére kiterjedne a cianidos bányászat alkalma... Niin tässä pyydetään laajentamaan tätä syanidin käyttöä koko EUn alueelle. Ja tällaista tällainen teknologia pitää pystyä poistamaan, jotta voidaan välttää luonnonmullistuksia ja muita katastrofeja, kuten se, kun myrkky, myrkyllistä syönidia joutui Unkarissa jokiin. Slovakiassa myös tämä ongelma on tullut esille, koska onnettomuus tapahtui lähellä Unkarin ja Slovakian välistä rajaa. Lähitulevaisuudessa on tarkoitus avata uusia kaivoksia, joissa käytetään tätä hyvin riskialtista teknologiaa Tämä ei ole mitenkään kahden maan välinen asia, vaan tässä on koko EUn intressi kyseessä ja myös kaivosteollisuuden kestävän, kestävä käyttö. Ja sen takia haluan tukea niitä, jotka tätä esitystä ovat tuoneet esille. Ugias, prego. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Ugias. Presidente. Kiitoksia puhemies. Me kannattamme sitä, että kiellettäisiin syönniidiä käyttävää kaivostekniikkaa. Kuten kollegat sanoivat, nämä tekniikat aiheuttavat vakavia vahinkoja ympäristölle ja vaaraa ihmisten ja eläinten terveydelle. Haluaisimme äänestyksellämme osoittaa, että Italian ALDE-valtuuskunta ei halua neuvotella perusoikeuksista, kuten kansalaisten terveydestä ja ympäristön suojasta pelkästään joidenkin laittevalmistajien intressien takia. Kun kyseessä on kullankaivuu, välineet eikä perunanviljely, voitaisiin varmasti sijoittaa tuloja, varoja tutkimukseen, ympäristön ja terveydensuojeluun. Kiitoksia edustaja Ugias. Ja seuraavana Vadim Tudor. Doamnelor și domnilor, mulțumesc celor aproape 500 de colegi ai noștri. Haluaisin kiittää niitä lähes 500 kollegaa, jotka eilen järisyttävällä tavalla vastustivat syönidia, joka merkitsi kuolemaa. Tämä ehdotus auttaa romanialaisia. Transilvaniassa on yksi kaikkein tärkeimmistä maailman kultaesiintymistä ja tiedemiehet ovat sitä mieltä, että, että, että siellä on noin 300 tonnia uraania ja 2000 hopeaa, paljon kultaa ja paljon monia muita metalleja ja harvinaisia mineraaleja monikansallisten yritysten ehdotukset ovat yhä aggressiivisempia ja siellä käytetään yhä naurettavimpia valheita. syöniidin kautta käyttö aiheuttaisi katastrofi, vaikutuksen se tuhoaisi neljä kukkulaa, yhdeksän hautausmaata ja useita kristittyjä kirkkoja. Lisäksi se tekisi haittaa tuhansille romanialaisille vanhoille kaupungeille, joiden arkeologinen perintö on Unescon maailmanperintöluentelossa. meille riittää yksi Tsernomil, emme tarvitse enempää. Mr. Preda is next. Kiitoksia. Edustaja Preda seuraavana. Kiitoksia puhemies. Eilen äänestin päätöslauselmaesitystä vastaan, koska näin minulta pyydettiin paikallisyhteisön taholta, koska he pitivät tätä ehdotusta ja tätä kieltoa uhkana oman alueensa kehittymiselle. Olen sitä mieltä, että tarkkaan tarkistus, jonka teki yli 40 jäsentä, jossa vaadittiin vaikutusarvioinnin tutkimuksen. Me, siinä todettiin, että tämä olisi järkevä toimi. Joka tapauksessa olemme nyt tuhonneet näiden yhteisöjen kehitysmahdollisuudet. So now we carry on without... No niin, nyt jatkamme men- tästä viikon ensimmäisestä mietinnöstä. Edustaja Ovir Edustaja Ovir ei ole paikalla. No näin siirrymme sitten Kirgistaniin liittyvän mietintöön kaksi puhujaa haluaa käyttää puheenvuoron, josta ensimmäinen on edustaja Higgins. Hänpä täällä juoksee suoraan mikrofonille. Kiitoksia, hyvä puhemies. Puhemies, puhemies. Minä haluaisin nyt kyllä tietää, miksi niin monet jäsenet saavat näin törkeästi puhua yksityisiä keskusteluja, kun toiset jäsenet pyrkivät täällä käyttämään puheenvuoroa. Puhemies, meillä on vielä noin 5-10 minuuttia ennen kuin varapresidentti Biden saapuu paikalle. Voisitteko näin ollen olla hiljaa, että kollegat voivat tehdä töitä ja puhua mukavassa ja hiljaisessa ympäristössä? Edustaja Higgins. Kiitoksia puhemies. Äänestin tyhjää Kirgistania koskevasta päätöslauselmasta. Viisi vuotta sitten Kirgistanin ihmiset asuttoivat liikekannalle tulpaani vallankumoukseen korruptoitunutta hallintoa vastaan ja paremman elämän puolesta. Vakieven hallitus, joka tuli voimaan, valitettavasti kuitenkin petti näiden kansan odotukset ja otti käyttöön totalitaarisen hallinnon. Uusi hallitus muodostuu valitettavasti Bakijevin tukijoista, eikä sillä ole mitään uskottavuutta, eikä se saa aikaiseksi parempaa elämää alueen ihmisille. Hyväksyn muiden sosialistin tarkoitusperät, jotka vaativat uusia parlamenttivaaleja, mutta tekevät selväksi sen, että mikään ei tule muuttumaan, jolleivät työ, työläiset saa omia ehdokkaitaan työväenpuolueeseen, joka voi kääntää päälailleen katastrofaalisen yksityistämisen viime vuosien aikana, jotta ne voivat pureutua neokapitalismiin ja saada aikaiseksi uusia muutoksia, uusia elimiä, joita, joita johtavat työläiset, jotka saavat aikaiseksi sosialistisen federaation Keski-Aasian. Kiitoksia edustaja Higgins. Seuraavaa Mietintö on edustaja Peterille mietintö. Morkku Naitte Mikuliainen haluaa ottaa tähän asian kantaa. And colleagues, please be quiet. Tämä asiakirja hyväksyttiin laajalla enemmistöllä siihen ei kohdistunut vastustusta ja se on erittäin ymmärrettävää, koska terveys kiinnostaa meitä kaikkia ja se koskee meitä kaikkia. Onnittelen Euroopan parlamenttia ja kaikkia Euroopan kansalaisia sekä esittelijäämme siitä, että olemme hyväksyneet tänään tämän päätöksen, joka mahdollistaa jatkotyön niin, että voimme torjua syöpää ja ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimiin syövän suhteen. Tilanne on tällä hetkellä huolestuttava. Meidän on ryhdyttävä toimeen niin, että ongelmat saadaan ratkaistua. Olen vakuuttunut siitä, että kokonaisvaltaisen lähestymistavan syöpää kohtaan pitää olla meidän prioriteettimme sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla. Sen on kuuluttava terveyden strategiamme. Meidän on koordinoitava työmme kaikilla tasoilla hyvin niin, että pääsemme syövästä jo lopultakin. Kiitoksia. Kiitoksia. Edustaja Paška seuraavana. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, ctené kolegyne, kolegovia. Kiitos, puhemies, hyvät kollegat. Tässä tiedonannossa ennaltaehkäisy, ennaltaehkäisyä korostetaan. Erityisesti jos syöpä pystytään diagnostisoimaan riittävän ajoissa, niin, niin hoito toimii tehokkaammin. Jotkut syöpämuodot voidaan ennustaa jo, jo geenien perusteella tai ihmisten elintapojen perusteella. Lisäaskel voisi olla se, että onnistuneita hoitomenetelmiä levitettäisiin eri puolille EU-jäsenvaltioita tai tietoa niistä levitettäisiin, olisi hoitokeskuksia että saataisiin vähemmän kokeneillekin hoitopaikoille tietoa, miten muualla on toimittu. Haluan onnitella herra Peterleetä tästä mietinnöstä ja toivon, että EU jatkaa tämän sairauden torjuntaa. Kiitoksia, edustaja Monsignore seuraavana. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin osoittaa tyytyväiseni valiokunnan tekemälle työlle ympäristön kansanterveyden ja elintarviketurvallisen valiokunnalle. Haluaisin kiittää erityisesti esittelijä Peterleen. Syövän torjunta on niin arkaluontoinen asia, että se koskee meitä kaikkia. Maailman terveysjärjestön mukaan noin miljoonat kuolevat eh, syöpään vuosittain ja niin 10 prosenttia niistä johtuu työperäisistä syistä. Meidän on puolustettava näitä tavoitteita. Tarvitaan jo jäsenvaltioiden yhteistyötä. Euroopan on osoitettava, että se on yhtenäinen myös tässä asiassa. Minun mielestäni artikla 66 vastaa näihin pyrkimyksiin. Sillä taataan kaikille kaikissa maissa pääsy lääkkeiden, mahdollisuus käyttää lääkkeitä. Tämäkin on mietinnön myönteinen osa siksi tuisi. Kiitoksia. Kollegat, tiedän, että olette kovin kärsimättömiä. Odottelemme tässä Yhdysvaltain varapresidenttiä. Mutta vielä kuluu noin 50 minuuttia. Eli yrittäkää olla hiljaa, kun työskentelemme. Seuraava äänestysselitys koskee Toijan mietintöä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen siirtymisessä energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen. Edustaja Messaros on pyytänyt puheenvuoroa. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Tieto- ja viestintätekniikka on viime vuosina kehittynyt huimasti ja tällä alalla kehitys on auttanut myös muiden sektoreiden kehittymistä, kuten nano- ja mittaustekniikan kehittämistä, jotka ovat tähän saakka olleet aika lailla paikoillaan. Ja senpä takia on hyvä, että tällainen aloite komissiosta tulee, että tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään myös vuoden 2020 strategian täytäntöönpanemisessa. Minä äänestin tämän aloitteen puolesta. On hyvin tärkeää, että me saamme, äh, saamme saavutamme omat tavoitteemme vuoteen 2020 mennessä ja saamme aikaan energiatehokkaita aloja. Tieto- ja viestintätekniikka on hyvin keskeisellä, keskeisessä asemassa, kun pyritään säästämään energiaa ja löytämään erilaisia tapoja siihen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi meidän pitää standardoida myös mittauslaitteistoja ja ö, keksiä tai löytää sellaisia aloitteita, joilla pystytään myös palveluita kehittämään. Kiitoksia ja seuraavaksi käsittelemme Prodi-mietintöä. Kolme puhujaa, joista ensimmäinen edustaja Matera. Eh, Kiitoksia puhemies. Äänestin tätä mietintöä pois Tämä miten on puolesta ja olen tyytyväinen Vittorio Brodin tekemän työhön. Se on komission työn huipentuma. Minä edustan Etelä-Italiaa, Etelä-Eurooppaa, Välimeren aluetta. Meidän ihmisemme ole, eivät ole ei, yllä, ovat valmistautuneita ilmastonmuutokseen. Me alueella mä eletään lähinnä matkailusta, maanviljelystä ja kalastuksesta. Väestömme on varsin heikossa tilanteessa. Vetoan eri valtioiden välisen solidaarisuuteen myös tämän uuden strategian puitteissa. Tässä metelissä on aika vaikea puhua, mutta lopuksi kuitenkin olen tyytyväinen solidaarisuusrahastosta, olen EPPn esittelijänä siinä. Se on aja, oikea-aikainen hyvä vastaus ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, mutta täällä on todella, todella vaikea puhua tässä salissa. Kiitoksia edustaja Andri Kiene seuraavana. Kiitoksia puhemies. Minä tuen komission valkoista kirjaa ja Prodin mietintöä. Minun mielestäni valkoinen kirja on erityisen tarpeellinen Kööpenhaminan ilmastonmuutoskeskustelun jälkeen. Kööpenhaminan keskusteluiden jälkeen on yhä tärkeämpää pyrkiä pysäyttämään ilmastonmuutos. Kahdenkin asteen nousu kuitenkin merkitsisi todella huono tilanteen Euroopalle. Se johtaisi, johtaisi erittäin äärimmäisiin ilmastonmuutoksiin. Hyvät kollegat, meidän täytyykin erityistä huomiota siihen, millä tavalla tuotamme energiamme. Meillä täytyy olla voimakkaampi energiapolitiikka ja meidän täytyy tukea tutkimustyötä, joka kohdistuu ympäristöystävälliseen teknologiaan. Ja täytyy tarkastella sitä, millä tavalla uusiutuvia energialähteitä voidaan hyödyntää taloudessamme. Toivon, että tämä valkoinen kirja vie EUta oikeaan suuntaan ja että sen avulla saadaan aikaiseksi konkreettisia tuloksia. Kiitoksia. Puhemies, kiitoksia edustajan tekijänne. Edustaja Kadenbach, olkaa hyvä. Minäkin tuin tätä esitystä. Minusta kuitenkin yksi kysymys on äh, liittyen yhteen tarkistukseen, joka täysistunnossa hyväksyttiin. EPP ja muut, muutkin halusivat sen hylätä. Nimittäin pelkään, että konservatiivit nyt sitten haluavat takaoven kautta saada aikaa, äh, tuoda, tuoda enemmän ydinenergiaa. Äh, nimittäin vähähiilinen äh, talous on atomiydinenergialobin vanha argumentti ja haluaisin muistuttaa, että Prodin mietintö menee nyt vähän toiseen suuntaan kuin mitä minä ja mitä Itävallassa yleensä ymmärretään. Eli ydinenergia ei ole uusiutuva energian lähde ja senpä takia minä en tämän kohdan takia voinut puoltaa tätä mietintöä tänään. Kiitoksia. No niin, hyvät kollegat. Nyt keskeytetään äänestysselitys ja virallinen istunto-osuus alkaa.